Meillä on äänestys yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti koskien Kreis Dörvlerin mietintöä EUn tuki kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Ja täällä on kolme suullista tarkistusta. Eli teillä on ensinnäkin ensimmäinen tarkistus. Me katsomme kutakin tarkistusta erikseen. Eli ensimmäinen tarkistus. Aufgrund der internationalen se, mitä on tapahtunut nyt kansainvälisesti, meidän täytyy tehdä kaksi teknistä muutosta. Johdatusosakappaleessa L, siinä täytyy tätä nimeä muuttaa, eli Gaddafin nimi pitäisi ottaa pois, koska hänet on ammuttu. Artikla 24, siinä on sama asia. Ja sitten Saif al-Islam, Gaddafin poika ja Abdullah Sanusi Libyasta – Tämä siis on, liittyy kansainväliseen tilanteeseen ja sitten 48 artiklassa haluamme täydentää kansainvälisen humanitaarisen lain mukaan ja että erityisedustaja on toiminut tällä alalla. En usko, että tämä nyt on ihan oikea ajankohta, jos ajattelemme nyt Syyrian tilannetta. Meidän täytyy muistaa, että tämä, des, tämä despotti ja murhaaja ei halua oikeudenmukaisuutta, vaan hän haluaa toimia niin kuin haluaa, mutta haluan kuitenkin kiittää varjoesittelijöitä heidän avustaan ja yhteistyöstään, ja tämä on ollut erittäin hyvä tulos meiltä. Kiitos. Kiitoksia. Kollegamme on tehnyt kaikki kolme suullista tarkistusta. Onko joku, joka vastustaa Mikäli joku vastustaa tätä, niin olkaa hyvä ja nouskaa seisomaan. Kukaan ei ilmeisesti nouse. Eli me voimme äänestää myöskin näistä kolmesta suullisesta tarkistuksesta. Tämä nimenhuutoäänestys ja äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli onnittelut kollegallemme. Seuraavaksi äänestämme Kumut Sakosin mietinnöstä yhdennetyn meripolitiikan edelleen kehittäminen. Eli ensimmäinen blokki, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten Toinen blokki raukeaa. Sitten komission ehdotus muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut. Sitten lainsäädäntöpäätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Olko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Seuraava mietintö on Berejinan mietintö Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma. Päätöslauselmaesitys 22 tarkistusta teollisuusvaliokunnalta. Äänestämme niistä kaikista puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa. Äänet, nime, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänet puolis, ää, äh, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 30. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 35. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 33 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme komission ehdotuksesta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme päätöslauselma eh, esityksen äänest- nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Haluaisin kiittää ja onnitella kollegaamme Brezina. Seuraava kohta esityslistalla on äänestys. EUn ja Yhdysvaltojen huippukokous päätöslauselma esityksestä. Kokous on 28. päivä marraskuuta. Meillä on viiden poliittisen ryhmän päätöslausumaesitykset, tarkistus yksi. Ymmärrän, että edustaja Brock haluaisi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhemies, tässä on nyt, minulla tuli virhe. Halusin suositella, että ryhmä olisi äänestänyt tämän tarkistuksen puolesta. Proszę Państwa, głosujemy. E, poprawka 1. Kto jest za? No niin, äänestetään. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kahdeksan. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneella. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 14. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 22. Edustaja Latford haluaa ehdottaa suullista tarkistusta kohtaan 22. Edustaja Latford. President, uh... Kiitoksia puhemies. Tämä on tarkistus, joka heijastelee sitä, että siis tässä on sanamuoto, jos teillä on tämä äänestys, niin huomaa, että komissio on tehnyt ehdotuksen liittyen neuvotteluiden loppuun saattamiseen koskien EUn Yhdysvaltojen matkustajatietosopimuksesta, jota Euroopan parlamentti tarkastelee sen valossa, millaisia vaatimuksia sillä oli päätösasemassaan 2010 ja marraskuussa 2010. Katsottiin, että alkuperäinen sanamuoto tässä oli vanhentunut, koska komissio on julistanut sen, että nämä neuvottelut saatetaan loppuun. Joten toivottavasti kaikki ryhmät ovat samaa mieltä siitä, että tässä on vain todettu faktat tilanteesta, jossa nyt tällä hetkellä olemme. Eli sillä ei subjektiivisesti ole mitään merkitystä, jos tätä sanamuotoa muutetaan. Kiitos. Haluaako joku vastustaa tätä suullista tarkistusta? Ei näyttäisi vastustavan. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Joku ehdottaa. Selvä, pahoittelen. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä koneella. Äänestys alkaa. Tarkistus neljä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohdan 25 jälkeen edustaja Brock esittää suullisen tarkistuksen. Olkaa hyvä, herra Brock. Herr Präsident, die Kolleginnen und Kollegen! puhemies. Monien valiokuntien kollegat ovat valmistelleet tätä päätöslauselmaa ja ovat tehneet hyviä ehdotuksia. Kaikkia ei voitu ottaa mukaan päätöslauselmaan, mutta itse olen Yhdysvaltojen valtuuskunnan puheenjohtaja ja suostumuksellanne haluaisin nyt pyytää, että hyväksytte suullisen tarkistuksen ottaa huomioon Euroopan parlamentin valiokuntien eri ehdotuksia ja pyytää, että Euroopan parlamentin valtuuskunta käyttäisi hyväkseen tätä panosta. E, czy ktoś z Państwa chciał wyrazić sprzeciw wobec tej poprawki? Vastustaako joku suullista tarkistusta? En näe vastustusta. Näen hymy, hymyjä kasvoillanne äänestetään. Kohden 25 jälkeen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdessä tämän suullisen tarkistuksen kanssa siis. Nyt päätöslauselma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos tästä keskeisestä päätöslauselmasta ja sen hyväksymisestä. Nyt äänestämme päätöslauselmaesityksestä aiheena avoin internet ja verkon neutraalius. Koko päätöslauselmaesitys ilman tarkistuksia puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta esityslistalla on äänestys kuudesta päätöslauselmaesityksestä aiheena rypäleammusten kieltäminen. Tämä siis viideltä ryhmältä. Tarkistuksia ei ole tehty. Kohta yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. E puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. esitys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraava kohta esityslistalla on arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistaminen digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi. Kolmesta ryhmästä päätöslauselmaesitykset ei tarkistuksia. Äänestämme päätöslauselmaesityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja nyt äänestämme Liisekin mietinnöstä EUn ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut. Päätösosmaesitys. Eli tarkistus 4. 7 puolesta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 Tätä mietintöä on odotettu ja myös koko Georgian kansasta odottaa. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme äänet puolesta. Vastaan Tarkistetaan tämä. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Svoboda esittää suullisen tarkistuksen tarkistuksen 5, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ryhmäni nimissä olen tehnyt esityksen, jotta meillä olisi vähän kattavampi esitys, eli haluaisin korvata sen osan suullisella tarkistuksella. Toivottavasti kollegat voivat tämän hyväksyä. Eli pyytää, että Georgian viranomaiset eivät käyttäisi epäsuhtaista poliittista painostusta hallituksen vastustajia vastaan ja muistuttaa, että kilpailukykyinen monipuolijärjestelmä on tärkeä, jotta demokratia saadaan juurrutetuksi Georgiaan. Kiitos.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 while is enough. Niin, tämä on riittävästi, eli ikävä kyllä Svoboda emme voi hyväksyä tätä suullista tarkistusta. Panetaan merkille ja toivottavasti tämä ei ole mikään vastustus tätä sisältöä vastaan, koska monipuoluejärjestelmähän on hyvä, mutta panetaan merkille. Haluaisin haluaisin Haluaisin nyt vetää tämän ensimmäisen esityksen pois, koska Lisekin mietintö on erittäin hyvä ja siinä ei pitäisi olla elementtejä, jotka sisältävät vääriä tietoja. Ja on ikävä, että emme voi äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta, mutta vedän tämän alkuperäisen esityksen pois, jotta sitä ei tarvitse äänestää. Uh, so, if I understand. Siis jos nyt oikein ymmärsin, haluatte vetää pois tarkistuksen viisi. Selvä. Eli tarkistuksesta viisi ei sisäänestetä. Kiitos. Sitten nimenhuutoäänestys tästä koko päätösasemasta, näin korjattuna. Äänestys alkaa, ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi niin tietysti onnittelut Lisekille. Ja nyt äänestämme Gustafssonin tarkistuksesta, joka liittyy Euroopan parlamentin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen. Tarkistuksia ei ole, joten kaksi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan Kuka on äänestänyt? Ty- no täytyy tarkistaa sähköisesti, eli artikla 2e, toinen osa. Otsielam głosowanie. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 4, kohta G, kohta 2 G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 4 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. No, tarkistamme tämän. Eli toinen osa kohdasta neljä. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta kuusi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta Siis kohta 12 ensimmäinen osa tarkistamme sähköisesti. Ensimmäinen ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten No, tarkistamme vielä tämän toisenkin osan kohdasta 12. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdantosokappale N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko lainsäädännön päästöohjelman luonnoksesta nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia Gustafssonille. Ja sitten äänestämme Lövinin mietinnöstä laittoman kalastuksen torjuminen maailmanlaajuisesti. Me äänestämme päätö, kohta 12, kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 13 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 33 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lövin esittelee suullisen tarkistuksen kohtaan 35. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Me haluaisimme poistaa sanan add tämän kohdan 35 alusta. Ja korotan sen sanoilla tarkastellaan mahdollisuutta lisätä eli tämä kuuluisi seuraavalla Pyritään, että komissio tarkastelee mahdollisuutta lisätä FAO Port State-toimet tähän YK on kalakantoja koskevan sopimuksen ja FAON sääntöjen mukaisuussopimukseen luettelossa, jossa tarkastellaan niitä välineitä, joita voidaan käyttää näihin näiden maiden osalta. Ja tämä liittyy myöskin Intavaliokunnan äänestykseen, joka koski GSP Plus-järjestelmää. Toivottavasti voitte hyväksyä tämän suurisen tarkistuksen. Kiitoksia. Vastustaako joku tätä? Ei. Eli kohta 35 plus suullinen tarkistus, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 40, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten päätöslauselman luonnos kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli kiitoksia. Onnittelut Lövinille. Ja näin äänestykset on saatu päätökseen. Kiitoksia. Ja nähdään kahden viikon kuluttua sitten täysistunnossa.